Seuraava kohta on suullinen kysymys lasten koulutushätätilanteissa ja pitkittyneissä kriiseissä. DV-valiokunta, totta kai, esittelijämme on Linda McAven, ja hän saa nyt puheenvuoron. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Olen mielelläni siitä, että tänään keskustellaan tästä aiheesta, sillä tänään kollegat, meillä on jotakin juhlittavaa, vaikka onkin paljon huonokin uutisia, sillä me hyväksymme budjetin tänään ja kun budjetti hyväksyttiin, niin sovittiin yksi, yhdestä päätöslausumme tärkeimmistä aiheista, mikä hyväksytään huomenna. Se on nimittäin, että lisätään humanitaarista apua, jos ajatellaan koulutusta hätätilanteessa. Tämä tuntuu huomattavasti 26 miljoonaa euroa lisää. Tämä on luku, jota me ehdotimme live-valiokunnassa. Ja haluan onnitella Arne Liitsiä, esittelijämme. Tämä on suuri askel kohti 4 prosentin tavoitetta, jolla me kaikki haluamme nähdä toteutuvan osana EUn yleistä humanitaarisen avun budjettia. Ja tämä on lähellä kaikkien sydäntä, tai lähes kaikkien. Tiedän, että komission esimerkiksi Niidis, hänelle tämä on tärkeä prioriteetti. Hän on puhunut tästä. Oma poliittinen ryhmäni tiedän, että EPP-kollegat, vihreät ynnä muut liberaalit, kaikki, jotka näen täällä, pitävät tätä tärkeänä ja myöskin kollega Cinkoistrilassa monet ryhmät ja GUE ovat olleet tästä samaa mieltä. Kiitos tuestanne. Tätä osin kävin Turkissa levevaliokunnan valiokunnan kanssa aikaisemmin tänä syksynä. Silloin minä ymmärsin, miksi on tärkeää, että rahaa pistetään koulutukseen sillä kävin pakolaisleirissä 17 tuhatta ihmistä siellä oli. Kävin myös monin perheiden luona. Ja siinä sitten ymmärsin, että mitä tarkoittaa, mitä perheelle tarkoittaa, kun pitää poistua, lähteä kotoaan, jättää kaikki taakseni niin ja aloittaa alusta. Ja mitä se tarkoittaa maalle, että sen pitää vastaanottaa satoja tuhansia pakolaisia ja yrittää, tarjota koulutusta ja näin erinomaisia hankkeita, joita UNICEF ja muut järjestöt ovat johtamassa pakolaisleireissä Karmanaarisissa näimme UNICEFin kouluja. Siellä maksettiin syyrialaisille opettajille stipendejä, jotta voisivat tarjota koulutusta. Ja syyrialaiset lapset saivat koulua, käytti mahdollisuuden, sillä ei koulutusta, vaan normaaliuden tuntua. Koulu oli onnellisempi paikka tuossa leirissä. Tavasimme lairia, jotka olivat orpoja myös. He ovat kokeneet valtavia traumaa, mutta koulussa he kokivat tällaista tavallisuuden tunnetta, että he voisivat olla niin kuin muutkin lapset ja komissio antoi muassa lapsia ja myöskin tämän koulutuksen lisäksi siis. Mutta yksi asia, josta olen huolissaan, nimittäin mitä tapahtuu, kun lapset täyttävät 16 tai 18 ja haluavat jatkaa sitten koulutustaan sieltä tehdä enemmän sillä. Tapasimme nuoria Etelä-Turkissa, jotka olivat menettäneet toivonsa tulevaisuuden suhteen ja tunsivat, että no heillä oli ollut suunnitelmia mennä yliopistoon, opiskelemaan, kouluttautumaan, mutta kuitenkaan he eivät nähneet mitään, näky- mitä ei näkymiä. He olivat siis 16 vuotiaita ja he menivät äh, välimeren yli, määräsivät henkensä laivo, tai sinne veneessään. Meidän pitää siis tarjoa stipendejä ja paljon muitakin ratkaisuja terveyden tukea, joten viesti päätösasemasta tämä oli hyvin selvä. Komissaarisen tiedän, että tunnette nämä ongelmat, jotka liittyvät esteisiin, joita on humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyörahaston välillä. Yritätte murtaa noita esteitä, suhtaudumme siihen myönteisesti. Meidän on uudet globaalit tavoitteet, joita voidaan työstää. Näin ollen koulutus voidaan sisällyttää tähän maat, jotka ovat hauraassa tilanteessa, jossa, no, meillä on tässä lukuja, 200 mi- miljoonaa lasta asuu konfliktialueella nykyään. Lisäksi minun kollegani mietintö on tässä tulollaan Enrique Guerrero Salom. Hän laati mietinnön maailman humanitaarisen avun huippukokouksesta ja kollegat komissio siellä meidän pitää saada muut toimijat tukemaan meidän tämän tyyppisen koulutuksen rahoituksen lisäystä. Kiitoksia kovasti tuestanne. Toivotaan, että voidaan rakentaa tämän menestyksen pohjalta. Thank you very much indeed, Madame Rapport. Suurkiitos äh, esittelijälle. Nyt äh, puheenvuoron saa vieraamme Euroopan komissiosta. Komissiosen Kristos Tirenies, olkaa hyvä. Dear colleagues. Hyvät kollegat, olen erittäin tyytyväinen siitä, että tänään tästä aiheesta keskustelemme. Hyvä Linda, lämpimät kiitokset tuestasi, kun, koska olet äh, kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtaja. Uskon vahvasti siihen, että lasten koulutus hätä tilanteessa on ratkaisevan tärkeää. Se on kaikkein voimakkain väline jolla voimme lapsia suojella. Näin voimme varmistaa, että lapset saavat paremman, turvallisemman tulevaisuuden. Koulutus hätätilanteessa on ykkösprioriteetti komissiolle ja minulle itselleni henkilökohtaisesti. Tiedän, että tämä on myös parlamentille prioriteetti, niin kuin Linda äsken vahvasti totesi. Teidän toimintanne puhuu kovalla äänellä. Me olemme tässä yhdessä ja olen aidosti kiitollinen tuestanne. Kiitoksia vielä. We all agree education is the foundation. Niin, kaikki olemme samaa mieltä, että koulutus on pohjana kaikelle muulle elämässä. Se on vahvin kilpi, joka suojaa haavoittuvaisia lapsia. Kun se suojaa heitä radikalisoitumiselta, se suojelee heitä pakkovärväyksiltä, se suojelee heitä ääriliikkeitä, terroristiryhmiltä, suojaa lapsia myös pakkoavioliitoilta ja estää heitä lähtemästä uhkarohkeille pakomat matkoille päästäkseen tänne. Siksi koulutus on primääri tarve. Olen nähnyt sen itse paikan päällä hyvin. Kun olen vieraillut konfliktialueella. Hiljattain vierailin Jordaniassa ja Libanonissa pakolaisleireillä lähellä Syyrian rajaa. Minulle tämä asia on aivan selvä. Ihmiset eivät tarvitse apua vain perustarpeiden tyydyttämiseksi. He eivät tarvitse pelkästään ruokaa ja suojaa. He tarvitsevat, tarvitsevat myös ihmisarvoa, he tarvitsevat toivoa ja todellista tulevaisuuden, tulevaisuutta lapsille. Niin kuin korostatte ihan oikein päätöslauselmassanne alle 2 prosenttia globaalista humanitaarisesta budjetista käytetään opetukseen. Aikana, jolloin 60 miljoonaa pakolaista on liikkeellä. Tämä on ennen näkemätöntä. Tällä hetkellä enemmän kuin 34 miljoonaa lasta ei ole koulussa johtuen humanitaarisesta kriisistä 34 miljoonaa lasta. Tämän pitää muuttua. Emme voi jatkaa toimintaa ihan niin kuin tämä olisi ihan normaali toiminta. Uutta lähestymistapaa tarvitaan. Koulutus ei ole mikään toissijainen kysymys. sitä ei pidä käsitellä vain jatkovaiheessa, vaan kun koulutuksen kautta voidaan suojella lapsia ja tätä kautta vahvistetaan myös turvallisuutta. Ja sitä kautta voidaan puuttua yhteen maahanmuuton pääsyistä. Vanhemmat ja lapset eivät pakene kodeistaan, kotimaistaan vain ruoan ja suojan takia. He lähtevät myös sen takia, että he haluavat koulutusmahdollisuuksia. Viime vuosina olemme lisänneet määrärahoja humanitaarisesta budjetista koulutukseen. Kaksi miljoonaa oli summa 2012 ja nyt ollaan jo 11 miljoonassa eurossa. Tämä on suurin piirtein yksi prosentti humanitaarisen avun budjetistamme. Tämä on siis aika symbolista ja nyt meidän täytyy pystyä kyllä paljon parempaan. Aikaisemmin tänä vuonna sitoudun siihen, että tämä summa kolminkertaistetaan ensi vuonna ja päästään YK tavoitteeseen 4 prosenttiin vuoteen 2019 mennessä. Olen todella iloinen ja ylpeä voidessani tänään parlamentissa sanoa, että neljään prosentin tavoitteeseen päästään jo ensi vuonna. Tämä saavutus ei ole mikään minun saavutukseni, vaan se kuuluu myös teille. Koska emme olisi voineet saavuttaa tätä tavoitetta ilman teidän vahvaa tukeanne. Ilman teidän ehdotuksianne myöntää vielä lisää 26 miljoonaa euroa, euroa budjetista tätä tarkoitusta varten, niin kuin Linda McEvan äsken kertoi. Ja vilpittömästi sanottuna, teidän johtajuutenne toimintanne on saanut aikaan todellisen muutoksen. Kiitoksia vielä tästä. Olen kiitollinen teidän ratkaisevan tärkeästä avustanne, jotta saatiin nämä tarvittavat resurssit. Haluan vakuuttaa teille perustuen kokemukseni kentällä. Jokainen euro, joka sijoitetaan hätätilanteessa koulutukseen, on investointi rauhan puolesta. teen yhteistyötä kollegani Nimitsan kanssa ja pelaamme hyvin yhteen ja pyrimme saavuttamaan tavoitteet ja varmistamaan, että hätä- ja konfliktitilanteissa lapset voivat hyötyä koulutushankkeista. Varoja käytetään Libanonissa, Jordanissa, Turkissa osa rahoista menee Afrikkaan ja tietenkin pyritään saamaan aikaan myös virallisia ja epävirallisia kouluja. Meillä on kokemusta tästä toiminnasta paikan päällä konkreettisesti ja tällä on suuri merkitys. Te kaikki tiedätte varsin hyvin, että epävirallisella koululla on suuri merkitys, erityisesti Afrikassa. Meillä on mahdollisuus antaa jokaiselle lapselle valoisa tulevaisuus. Se on tärkeää. Ja meidän pitää uudistaa yhteinen sitoumuksemme. Emme halua enää menettää yhtään sukupolvea. Kiitos. Eh, Kiitos eh, hyvin vaikuttavasta puheestanne, komission jäsen. Nyt poliittiset ryhmät eh, pääsevät vauhtiin EPPn puolesta. Edustaja Davor Ivo Stier, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, 37 miljoonaa lasta konfliktialueilla ei käy koulua. Konfliktit kestävät keskimäärin 10 vuotta ja perheet ja lapset saattavat viettää 17 vuotta pakolaisena ja tässä menetetään kokonainen sukupolvi. Usein sanomme, että koulutuksen kautta pääsee kohti parempaa tulevaisuutta, mutta minkälainen tulevaisuus näillä lapsilla on? Eivät lapset voi odottaa sotien ja kriisien loppua, jos me emme anna heidän kätensä kirjaa ja joku antaa heidän kätensä aseen. Jokaisella lapsella on oikeus koulutukseen, mutta koulutus on myös paras tapa edistää rauhaa ja vakautta ja tämä on yksi tärkeimpiä investointejamme. Siksi EPPlle tämä on humanitaarisessa avussa yksi tärkeimpiä prioriteetteja, eli se, että hätätilanteessa koulutetaan lapsia. Haluan tässä onnitella komission jäsen Niidesiä, joka puhui juuri tämän puolesta. 1,5 miljoonaa lasta käyttää näitä hankkeita 26 maassa. Ja toivotan tervetulleeksi päätöslauselman sen, mitä Linda McCavan on tehnyt, ja samoin sen, että ollaan saamassa 26 miljoonaa lisää rahoitusta hätäalueiden äh, lasten kouluttamiseen. Äh, Kiitos SD-ryhmän puolesta. Edustaja Enrique Guerrero Salom, minuutti, olkaa hyvä señor presidente. Señor... Kiitoksia puhemies Meillä on hyviä uutisia. 26 miljoonaa saatiin enemmän uuteen talousarvioon. huomenna hyväksymme tämän päätöslauselman, joka kannustaa 4 prosentin tavoitteeseen pääsyyn, niin kuin komissaario tässä sanoi, että siinä onnistutaankin ensi kuussa varmasti hyväksymme oman mietintömme Istanbulin humanitaarista kontrasta ja siinä korostaa myös 4 prosenttia, mutta tähän, tähän liittyy myös vakava ongelma, miten ratkaisemme koulutuksen antamisen niin suurelle määrälle lapsia hätätilanteessa, kyse on miljoonista lapsista, koska koulutus on ratkaisevaa lasten tulevaisuuden kannalta, mutta se on ratkaisevaa myös ajatella yhteiskuntien tulevaisuutta. Koulutus, tieto on ainoa energia, jota ei voida millään korvata. Ja yhteiskunnat, jotka eivät saa tietoa käyttöönsä, epäonnistuvat todennäköisesti tulevaisuudessa siksi, kun tuetaan lasten koulutusta, näin tuetaan perheitä, tuetaan myös sosia- sosiaalista edistystä. Kiitos. Thank you. Uh, on... Kiitos ECR-ryhmän puolesta. Edustaja Jana Chitnanska. Minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Miljoonat lapset eivät pääse kouluun johtuen sotilaallisista konflikteista. Heillä olisi parempi tulevaisuus, jos heillä olisi koulutus, mutta kriisimaiden prioriteettina ei ole koulutus ja budjettiapu EUlta. On hälyttävän alhaisella tasolla. Nämä lapset eivät voi käydä koulua näissä tilanteissa. Tilannetta me voimme muuttaa eri tukiohjelmien myötä joita on ympäri Eurooppaa, muassa Slovakiassa on eräs säätiö, Afrikasäätiö ja muita hyvännäköisyysjärjestöjä, muassa Integra-järjestö, joiden myötä voidaan pelastaa ainakin yksi lapsi tällä tavoin. Kiitos. Kiitos alleryhmän puolesta edustaja Beatrice Becerra Basterecea. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Gracias, presidentes. Kiitos puhemies, hyvä komissaari. Aluksi kiittäisin edellistä komissiota siitä, että EUn rauhan Nobel rahat on käytetty tämän tyyppiseen lasten auttamiseen. On hienoa, että komissio, komission jäsen Stylianides on sitoutunut lisäämään määrärahoja lasten koulutukseen ja pääsemään tähän 4 prosentin tavoitteeseen. On hienoa kuulla, että tähän päästään vuonna 2016. Tarvitaan laadukasta osallistavaa koulutusta kaikille ennen vuotta 2030. Jos tähän halutaan päästä, tarvitaan lisää rahoitusta, mutta samoin täytyy myös koordinoida pitkän aikavälin ohjelmia ja kestävää kehitystä. Vuonna 2030 agenda, jossa katsotaan myös muita kuin vähiten kehittyneitä maita. Eli tähän kuuluvat kaikki YK on tämän sopimuksen allekirjoittaneet maat, eli me kaikki. Jäsenvaltioilla on velvoite tarjota koulutusta pakolaisille, jotka tulevat EUn alueelle. Vuoden 1951 pakolaissopimuksen mukaan meidän täytyy tätä sama kohtelu pakolaisille kuin oman maan kansalaisille. Tämä koskee myös koulutusta. Meidän täytyy luoda tällaisia koulutuskäytäviä ja käyttää hyväksemme teknologiaa, jotta jotta nuoret ja alaikäiset saadaan mahdollisimman pian heidän Eurooppaan tultuaan kouluihin tai yliopistoihin niin, että he voivat elää mahdollisimman normaalia, turvallista elämää. Pitää rakentaa siltoja humanitaarisen avun ja kehitysavun välille niin, että päästään oikeanlaisen kehityksen tielle. Pidän Unescon vuonna 1945 yleisopimuksen virkkeestä, jossa sanotaan, että koska ihmisen mielessä syntyvät sodat ja ihmisen mielessä pitää löytää myös avaimet rauhaan. On behalf. Suurkiitokset GNGL-ryhmän puolesta edustaja Lola Sanchez Caldentei. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä señor presidente. Kiitoksia puhemies, arvoisa komissaari. Me arvostamme myönteisesti tätä päätöslausumaa. Pyritään lisäämään varoja, joilla parannetaan lasten koulutusta hätäkonfliktitilanteissa. Olemme nähneet järkytyksellä, miten äh, sadat tuhannet pakenevat sotaa kun ajatellaan näiden perheiden lasten tulevaisuutta, se riippuu siitä, että uudessa maassa he saavat hyvää koulutusta. Tätä kautta he voivat voittaa vaikeudet, jotka liittyvät heidän tilanteeseensa ja heistä tulee täysiä kansalaisia uudessa maassa. Me tiedämme, mistä on kyse. Eurooppa viime vuosisadalla oli suuren muuttoliikkeen manner, jota syntyi sodista ja taloudellisista syistä, niin kuin edelleenkin tapahtuu kun ajatellaan yksityistämistä puolta koulutuksessa, se ei ole hyvä asia. Se ei saa aikaan suurempaa laatua eikä moniarvoisuutta koulutukseen. Tämän takia me puolustamme selvästi sitä, että varat käytetään julkisen koulutukseen. Taloudelliset resurssit veronmaksilta pitää käyttää siihen, että parannetaan julkista koulutusta ja sen laatua historiallisesti on osoitettu. Se on paras väline missä tahansa yhteiskunnassa vähentää epätasa-arvoa ja lisätä kaikkien mahdollisuuksia riippumatta siitä, mistä he tulevat ja missä tilanteessa he sitten ovatkaan. Kiitoksia. Muchas gracias. On behalf... Kiitos vihreiden puolesta edustaja Heidi Hautala. Minuutti, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos puhemies. On hyvin tärkeää, että viime aikoina on kiinnitetty enemmän huomiota haurauden ja konfliktin merkityksestä ihmisiin ja heidän elämiinsä jotenka olemme tulleet siihen päätelmään, että itse asiassa ihmiset, jotka asuvat hauraissa maissa, konflikteissa, hätätilanteissa, ovat täysin vailla sitä, mitä he tarvitsevat, jotta elämä saadaan myöhemmin raitelleen, jos tilanne rauhoittuu ja he voivat aloittaa tavallisen elämän. Ja me emme tiedä, kuinka pitkään ihmisten pitää elää leireissä, joten heille pitää tuoda toivoa samaa mieltä komission kanssa, joka sanoi, että tarvitaan muodollista epämuodollista koulutusta. Yksi hyvä esimerkki, jonka näin Satarin leirissä Jordaniassa oli tässä suomalainen kansanjärjestö nimeltä Finchurch Aid. Meillä oli tämmöinen sirkuskoulu, yksi poille ja yksi tytöille. Siellä he oppivat taitoja, he oppivat yhteistyötaitoja ja he oppivat luottamaan omaan kehoonsa ja toimimaan luovalla tavalla. Joten toivotaan, että tämä 4 prosenttia, jonka komission jäsen lupasi jo ensi vuodelle, tullaan käyttämään hyvin koulutuksen hitotilanteessa. Thank you, madam. Kiitoksia, edustaja Hautala. EFDD-ryhmän edustaja Nathan Chill. Minuutti, olkaa hyvä. Thank you. Education. Kiitoksia. Koulutus on elintärkeä kaikkien lasten tulevaisuuden kautta se on tosiasia, mutta koulutuksen laatu, jota lapsi nauttii, on myös tärkeää. Kehittyvissä maissa yksityiset koulut ovat lisääntymässä johtuen siitä, että hallitukset eivät ole onnistuneet tarjoamaan lapsille eh, kunnollista koulutusta. Esimerkiksi Narbissa 120 yksityistä koulua on nyt olemassa ja jotkut voivat maksaa vain dollarin viikolta. Tämä on hieno, hieno uusi ilmiö, joka syntyy tavallaan luonnostaan. Ihmistä kyllä, hallitukset ja kansalaiset ovat sitä mieltä, että yksityinen koulutus on sellainen, jota ei pitäisi rohkaista, vaikkakin itse asiassa se voi olla ihan avainasemassa, kun halutaan auttaa heikossa asemassa olevia lapsia ja antaa heille koulutusta ei pidä antaa epäonnistuneelle hallitukselle rahaa, jotta he tätä kautta kouluttaisivat lapsia. Ja pitäisi sen sijaan, koska he eivät tässä onnistu, vaan pitäisi auttaa yksityisyrittäjyyttä tässäkin asiassa. Kunnollinen koulutus lopettaa köyhyyden kierteen. Kiitoksia. Okei, ah, okay, uh, thank you. Uh, you... Kiitos. Hyväksyttekö sinisen kortin? edustaja Hautalalta. Hautala, olkaa hyvä. Uh, niin, me tarvitsemme myös yksityisiä resursseja koulutukselle ja Nathan Jill on hyvin esimerkkejä tätä kiistä, mutta eh, herra Jill, ettekö myös usko, että me pitää varmistaa, että kehittyvät maat saavat tarvittavia tuloja verotuksen myötä ja muista lähteistä, jotta he voivat myös tarjota julkista valtiontarmakoulusta, että jos te mieltä, että kansalliset järjestöt, jotka tukevat hallituksia, kuten Global Partnership for Education, tekevät loistavaa työtä yrittämällä varmistaa, että koulutus äh, laadukas ja koulutusta on tarvittavilla kaikille lapsille. Joo. Vastaus sitten. It's crucial. Tietenkin on ihan ratkaisevan tärkeää, että äh, talouden tilanne paranee. Kehitysmaissakin näin ihmiset pääsevät köyhyyden loukusta pois ja korruptio on yksi suurin kompastuskivi yhä määrin kehittyvissä maissa. Ja se vie ihmisiltä vaurautta ja korruptoituneet poliisit ja virkamiehet panevat rahat omiin Se On moni, monia tapoja, joilla voimme auttaa eh, kolmannen maailman ihmisten kohtaloa. Koulutus on yksi tällainen alue, mutta meidän pitääkin var, pitää varmistaa, että maat ovat itse kehittää omaa koulutusjärjestelmäänsä ihan niin kuin minun maani ja teidän maanne on pystynyt tekemään. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Silvia Kosta. Yksi minuutti. Olkaa hyvä. Grazie presidente, komissario. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. On tärkeää, että todella tunnustamme konkreettisesti sen, että tytöille ja pojille pitää taata myös kriisitilanteissa koulutus. Kymmenen miljoonia, miljoonia lapsia on Jordanian, Libyan ja muiden maiden leireillä. Osa on tullut Eurooppaan. Monet heistä ovat olleet käymättä koulua vuosien ajan. Se, että pääsee kouluun, on tärkeää ei pelkästään kriisin jälkivaiheessa, vaan jo aikaisemmin. Tätä kautta voi välttyä radikalisoinnilta ihmiskaupan uhriksi joutumiselta ja sillä on todella voimakkaat psykologiset vaikutukset koko perheelle. Vaikka UNICEF ja monet kansalaisjärjestöt, opettajat ja muut ovat toimineet, tiedämme, että tämä ei vielä riitä ja arvostamme kovasti sitä, että komissio on hyväksynyt ehdotuksen näiden varojen lisäämisestä jo ensi vuonna ja myös toisen ehdotuksen, jonka kulttuurivaliokunta on tehnyt. Tästä kiitän äh, McEvania, eli sitä, että luodaan humanitaarinen käytävä niin, että äh, näiden maiden opiskelijat voivat käydä myös etäkursseja Euroopassa. Kiitos edustaja Kosta. Seuraavaksi edustaja Angela Vallina. Olkaa hyvä minuutti. Muchas gracias, buenas noches. Kiitoksia puhemies Voisitko kuvitella, että oma lapseni joutuisi tahtomaan kiväärin eikä kirjaan tai tyttöä käytet, tytä tänne käytettäisiin se, seksiorina, eikä hän saisi käydä koulua, eli kaverinsa kanssa. Näin kuitenkin käytännössä tapahtuu monien lasten kohdalla maailmassa. Ikävä kyllä EU edelleenkin kaksi, kaksi, kaksinaismoraalisesti vaikuttaa siihen, että nämä kansainväliset konfliktit vain jatkuvat ja samalla me sitten ah, tavallaan pesemme kätemme erilaisilla avustusohjelmilla, niin kuin tästä tekstissä näkee, niin jota taataan laadukas koulutus lapsille, tytöille ja pojille hätätilanteissa, kriiseissä, jotka pitkittyvät, on ehdoton prioriteettikysymys. Kaikki olemme tästä samaa mieltä he ovat, lapset ovat meidän tulevaisuutemme ja minusta on myös uskomatonta, että yritetään välineellistä humanitaarista apua, jota tätä kautta voidaan kannustaa palveluiden yksityistämiseen. Näidenhän pitäisi, koulutuspalveluiden pitäisi olla esimerkiksi julkisia palveluita myös hätätilanteissa. EUlla on vastuu tässä asiassa ja se pystyy toimimaan. Pitää varvoa kaikkien äh, lasten oikeuksien toteutumista. Kiitos. Um... Kiitos. Seuraavaksi edustaja Kinnichi. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie, president. Kiitoksia, puhemies. Koulutusta on pidettävä äärimmäisen tärkeänä välineenä maiden kehitykselle – kun ne joutuvat kriisitilanteeseen, joka pitkittyy. Näissä tilanteissa tiedämme, että usein lapset joutuvat kaikkein heikoimpaan asemaan, heitä käytetään hyväkseen myös seksuaalisesti, tai he joutuvat rikollisjärjestöjen ja aseistautuneiden ryhmien rekrytoimiksi. Tällaiset pitkittyneet kriisit voivat vaikuttaa todella haitallisesti lasten henkiseen kehitykseen ja voi syntyä niin kutsuttu menetetty sukupolvi. Koulutuksella voidaan ennaltaehkäistä tilanteiden syntymistä, suojella lapsia pitkällä aikavälillä. Ja tämä pätee erityisesti sellaisiin lapsiin, jotka ovat joutuneet eroon perheistään esimerkiksi luonnonkatastrofeissa ja muissa kriisitilanteissa. Kiitän komissiota sen toimista. Toivon, että toimet ovat nopeita niin, että saadaan kattava lähestymistapa, jolla voidaan puuttua tähän koulutukseen lasten osalta, jotka joutuvat hätätilanteisiin. Kiitos edustaja Kinnici. Seuraavaksi edustaja Eli Schlein, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tällä hetkellä koulutus kriisitilanteissa on hyvin alirahoitettua. Siihen on suunnattu alle 2 prosenttia kaikista kehitys- tai tuen varoista. Koulutusta on pidettävä painopistealueena näissä kysymyksissä, koska sillä voidaan taata lasten suojelu juuri niinä hetkinä, joina he joutuvat kaikkein heikoimpaan asemaan. Kuten McEvan sanoi, koulu tuo heille normaaliuden tuntua. Ja jos koulutusta ei anneta, voi käydä niin, että kriisin päätyttyä lapset eivät enää halua palata kouluihin. Ja tämä todella tuhoa heidän tulevaisuutensa, voi ra- johtaa radikalisoitumiseen. Meidän täytyy rikkoa esteet humanitaarisen ja kehitysavun välillä. EU täytyy olla ensimmäinen ja suurin avun antaja tällä alalla. Kiitoksia kovasti komission jäsenelle tästä hienosta uutisesta, jonka mukaan pääsemme 4 prosentin jo ensi vuonna. Tämä on hyvä jatkoa sille, mitä New Yorkissa hyväksyttiin. Grazie. Kiitos edustaja Schlein. Nyt puheenvuoron saa edustaja Doru Claudian Frunzulika. Yksi minuutti. President, dear colleagues. Suur kiitos puhemies. Kuten Linda Mäkäven sanoi, koulutus on ihmisen perusoikeus ja jokaisen lapsen oikeus, hyvät naiset ja herrat, on elintärkeää että kaikki muut yhteiskunnalliset, taloudelliset, kulttuuriset ja poliittiset oikeudet, äh, niitä kaikkia varten tarvitaan tällaista kehityksen katalysaattoria, joka sallii muut toimet, kuten työpaikkojen luomisen, köyhyyden vähentämisen ynnä muut ynnä muut. Ponnistelut tähän suuntaan varmistavat sen, että politiikan koherenssia noudatetaan. Sen takia olen samaa mieltä tarpeesta varmistaa integroituneimmat systemaattiset ja tehokkaat vastaukset koulutustarpeisiin hätätilanteissa ja uskon vakaasti, että EUn pitää tehdä yhteistyötä kumppanimaiden kanssa, muiden lahjoittajien kanssa, yksityisen sektorin kanssa ja kansalaisten kanssa, että parannetaan koulutusmahdollisuuksia lapsille, nuorille konfliktitilanteissa. Koulutusta pitää pitää tärkeänä osana humanitaarista vastausta. Kaikkien toimijoiden pitää lisätä sitoumustaan ja mobilisoida koulutusklusteria alkuvaiheessa hätätilaa ja varmistaa, että tarpeeksi varoja on annettu. Kiitos. Uh, Kiitos. Edustaja Frunzulika. Ja nyt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 meidän pitää yrittää, yritämme ratkaista konflikteja ympäri maailmaa, mutta EU kuitenkin on siis humanitaarisen avun suurin antaja. Ja tällä avulla saadaan parempia pitkän aikavälin tuloksia kuin jos käytettäisiin sotilaita. Lapset, jotka saavat koulutusta myös kriisitilanteissa, ovat tehokkain väline, joka meillä on köyhyyden vastaisessa taistelussa ja ääriliikkeiden vastustamisessa. Neljäsosa lapsista on alle viisivuotiaita ja he joutuvat pakenemaan kotimaastaan. Tämä ei tietenkään ole ollenkaan normaalia, siksi olen kovasti tyytyväinen, että on voitu lisätä rahoitusta – Jotta tämä apu on tehokkaampaa, EUn täytyy koota yhteen toimintaansa. Meidän pitää tehdä kaikkemme lasten tulevaisuuden hyväksi. Deputats eh, Mamekin. Kiitos, eh, edustaja Mamekins. Okei. Okay. Eh, Mr. Mamekin. Edustaja Mamekin, hyväksyttekö sinisen kortin edustaja Törniltä? Kyllä, kiitos, olkaa hyvä. Time is yours. Uh, thank you, colleague. Uh, kiitos kollega. Puhuitte lapsista ja konfliktialueista ja pakolaisleireistä, mutta olenko valmiit kohtaamaan haaste, joka on, että koulutetaan pakolaislapsia Euroopassa, Euroopassa koulussa. Ehkä teillä on hyviä esimerkkejä tästä Latviasta. Kiitos. Paldies, Tom kundze, par to, ka jūs uzdevat šo jautājumu, bet diemžēl man ir jāatzīst, ka... Kiitoksia. Valitettavasti minun on tunnustettava, että maani ei ole onnistunut kotouttamispolitiikassa tältä osin kovinkaan hyvin. Paradoksaalista on, että Latvia korostaa sitä, että on osattava latvian kieltä Mutta kun maahan sitten tulee pakolaisia, nämä lapset ohjataan vain venäjänkielisiin kouluihin, eivätkä latvialaiskoulut tee mitään, joten tässä minulla ei ole mitään hyviä uutisia. Kiitos toistamiseen. Kiitos tästä hyvin mielenkiintoisesta valttialaisesta vuoropuhelusta. Nyt menettely ilman puhujalistaa perinteisesti kunnioittajan Paul Polchak, sitten Marias. Later. Děkuji, pane předsedo, za mé tradiční. Kiitoksia, puhemies. Te huomasitte, että me on täällä vähän niin kuin perinteinen rooli tässä vaiheessa herra Marjaksen kanssa. Haluaisin kiittää komissaareja tästä menestyksekkästä toiminnasta, koska näin voidaan poistaa esteitä koul- lasten koulutuksen tieltä. Ja minun täytyykin ottaa esille, että juuri tänään, kun hyväksyimme Rashida Datin mietinnön, jossa keskitytään koulutukseen keinona estää se, että nuoret ihmiset radikalisoitumat Tämän mietinnön mukaisesti juuri koulut ja opetusjärjestelmä ovat ratkaisevassa roolissa. Näin voidaan auttaa ihmisiä integroitumaan valtavirtayhteiskuntaan, kehittämään kriittistä ajattelua ja niin edelleen. Tuin kovasti tätä mietintöä, koska näin voidaan kouluttaa myös pakolaislapsia täällä Euroopassa. Kiitos, edustaja Chuck. Nyt Notis Marias. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. 70, 65 miljoonaa lasta elää tilanteessa, jossa το γεγονός ότι τόσο μεγάλος αριθμός παιδιών στερείται εκπαίδευσης näin monet lapset jäävät ilman koulutusta ja tämä osoittaa, että perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia poljetaan näissä Afrikan maissa todella, ja tämä koskee erityisesti Jordanian ja Libanonin pakolaisleirejä Tyrkin, Turkin, myös Turkin ja Syyrian rajalla. Kreikassa on toteutettu laajoja säästötoimenpiteitä koulutukseen. Menoja on myös leikattu ja tämä on johtanut lasten elinolojen heikkenemiseen köyhyyden takia. Tilanne on dramaattisesti heikentynyt vuoden 2008 jälkeen. On hyvä, että komissio on ilmoittanut, että varoja tähän tarkoituksen lisätään. Kiitos ja nyt vihoviimeinen puhuja, edustaja Julie Ward. Mutta ensi kerralla pyydän aikaisemmin. Pyytäkää puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much for... Kiitoksia, että saan tilaisuuden puhua. Haluan vain sanoa jotain epävirallisen koulutuksen roolista tämä tyyppisessä tilanteissa, koska varsin usein juuri epävirallinen koulutus ja sen tarjoajat voivat vaikuttaa eh, erittäin myönteisesti lasten elämään paikan päällä. Heillä voi olla näitä tärkeitä muita aikuisia. Heillä on tärkeä rooli lasten, nuorten itseluottamuksen rakentamisessa. Usein he ovat siellä silloin, kun eh, lailliset tahot eivät toimia. He pystyvät kehittämään luottamuksellisia suhteita lasten kanssa Siksi on erittäin tärkeää, että me tunnustamme näiden järjestöjen roolin ja tämä tarkoittaa, tässä viittaan myös kulttuuri- ja urheilujärjestöjen, nekin voivat lisätä lasten itseluottamusta, he, teho, parantaa heidän identiteettiään ja auttaa heitä ratkaisemaan ongelmia ja to, selviytymään näissä vaikeissa tilanteissa. Thank you, Madam Ward. Kiitos edustaja Ward. Ja nyt sitten lopuksi komission puolesta komission jäsen Kristos Tielniides, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, kiitoksia kovasti tästä erittäin tärkeästä keskustelusta. Panin hyvin merkille teidän huomionne ja suosituksenne, jotka liittyvät esimerkiksi epäviralliseen koulutukseen – ja täällä puhuttiin myös etäopetuksesta. Aikaisemmin olemme puhuneet tämänkaltaisista aloitteista palestinalaispakolaisten kohdalla. Kiitoksia tästä keskustelusta. Olen todella tyytyväinen siihen, että teemme näin esimerkillistä yhteistyötä näin hankalalla alalla. Kahdesta asiasta haluaisin puhua vielä hieman lisää. Ensinnäkin epävirallinen koulutus. Se on käytännön läheinen ratkaisu poikkeuksellisissa olosuhteissa sellaisissa maissa, joissa virallinen toimintakapasiteetti ei enää riitä. Ja tästä esimerkkinä vaikka Libanon, kävin muutama päivä sitten jälleen tuolla alueella ja näin, mikä käytännön arvo tuollaisilla vaihtoehtoisilla mekanismeilla on epävirallinen koulutus on myös välttämätön ensiaskel kotouttamisessa ja siinä, että päästään virallisen koulutuksen pariin. Tämä koskee sekä lapsia että sellaisia aikuisia, jotka eivät ole käyneet koulua pitkään aikaan. Tämä koskee esimerkiksi sellaisia lapsia, jotka ovat aktiivisesti olleet osallisina Afrikan tai lähi konflikteissa. Toiseksi hätäapu on yhdistettävä EUn pitkäaikaiseen pitkän, pitkän aikavälin apuun, kehitysapuun, niin kutsuttuun LRRD, eli hätäavun, kunnostustoimien ja kehitysyhteistyön niveltämisen. On hyvä, että ne viitataan tähän asiaan. Koulutuksessa kaivataan pitkän aikavälin näkemyksiä Tähän ei kukaan yksin pääse. Ja siksi teemme yhteistyötä kollegani Mimichan, Mimichan kanssa niin, että välineemme täydentävät toisiaan. Viittasin jo erityisrahastoihin Afrikassa ja Lähi-idässä Syyrian kriisin yhteydessä. Eli tätä jo tehdään ja toteutetaan eri välinein ja on useita tahoja, joissa näitä ohjelmia on jatkettu tai niitä on tehostettu. Ja haluaisin sanoa vielä jotakin yksityisen sektorin mukana olosta tässä mielessä. Tiedätte, että paljon varoja esimerkiksi jossakin Persianlahden valtioissa ei käytetty tähän tiettyyn tarkoitukseen, eli hätätilanteessa tapahtuvaan koulutukseen. Ja on tärkeää, että meillä on merkittäviä laajempia välineitä. Ja tätä kautta varoja onnistuttaisiin käyttämään sitten yksityisten kanavien kautta. Tämä johtaisi siihen, että saataisiin konkreettisia tuloksia ja pureuduttaisiin ongelmin kentällä. Tämä ei ole mikään julkisen ja yksityisen sektorin välinen kysymys, vaan menee tätä pidemmälle. Joka tapauksessa, hyvät kollegat, vielä kerran kiitoksia teidän voimakkaasta johtajuudestanne. Erityisesti läheisille kollegoilleni Lindalle ja muille DV-valiokunnasta. Jatkakaamme ponnistuksiamme yhdessä. Haluaisin todeta, että että todellinen näiden koulutusaloitteiden vaikutus on tärkeää. Ja on tärkeää, että nähdään hyödyt kentällä Syyrian sisällä pakolaisleireissä, esimerkiksi Zatarin leirissä. Seuraavaksi pyrin todella löytämään ratkaisuja Halebin alueen hätätilanteiden koulutukseen. Kiitoksia vielä yhteistyöstänne. Eh, Kiitoksia. Suurkiitos komission jäsen näistä tärkeistä sanoista. Ja te saitte tässä suosionosoituksia ja hyvin oikeutetustikin Kiitos vielä kovasti komission jäsen. Kiitos tulkeille.